2012 ja 2013 sama menettelytapa. Seuraava tiedonanto. Herra Joe Higgins ja Alan Kelly ovat ilmoittaneet minulle kirjallisesti, että he ovat tulleet valituksi Irlannin parlamenttiin ja heidän Euroopan parlamentin mandaattinsa päästyy. Todetaan jäsenten valitsemiset Euroopan parlamenttiin yleisillä välittämillä vaaleilla ja siitä annetun säädöksen 7. artiklan toisen kohdan sekä jo työjärjestyksen 4. artiklan ensimmäisen ja neljännen kohdan mukaisesti todetaan kyseisten edustajan toimien vapautuvan 25. helmikuuta 2011 lähtien. Ja sitten viimeiset tiedonannot. Tavallista lainsäätämisjärjestysnoudattaa noudattaa annettujen säädösten allekirjoittaminen. Allekirjoitan keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa neljä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettua säädöstä.